asetusta. Ja ne, näiden asetusten nimet liitetään tämän istunnon pöytäkirjaan. Sitten esityslistalle. Esityslistan lopullinen versio hyväksyttiin 9. helmikuuta puheenjohtajakokouksessa. Onko Svobodalla tähän jotain sanottavaa? Eli jos tämä on työjärjestyspuheenvuoro, niin sitten vasta jälkeenpäin saatte puheenvuoron. Selvä. Eli maanantaille, eli tälle päivälle ei ole muutosehdotuksia. Sitten vihreiden ryhmä on pyytänyt, että keskustelisimme vakauslainajärjestelyistä sen jälkeen, kun on puhuttu EUn ja Marokon välisestä sopimuksesta. Ilmeisesti vihreistä joku haluaa puhua tästä. Konventit, olkaa hyvä. Ei aivan oikein. Tämä on kolme maatalousmietintöä, jotka liittyvät yhteen keskustelussa. Kiitoksia. Eli vihreät haluavat, että keskustellaan vakauslainoista vasta EU- ja Marokko-sopimuksen jälkeen. Haluaako joku puoltaa tätä? Haluaako joku vastustaa tätä? Ilmeisesti ei, eli äänestämme tästä. Kuka kannattaa vihreiden ehdotusta? Kuka vastustaa? Tyhjää. Näin on hyväksytty. Eli tämä keskustelu käydään siis vasta Marokko-keskustelun jälkeen. Muille päiville ei ole muutosehdotuksia, eli ilmeisesti keskiviikon ja torstain esityksistä voidaan pitää tässä muodossa? Ilmeisesti voidaan. Eli esityslistalla Svoboda saa työjärjestyspuheenvuoron, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Minä haluaisin huomauttaa erästä asiasta ja pyytää, että toimi ryhdyttäisiin. Butcher Ranger, kun minä olin tällä sivulla käynyt, niin yleensä siellä on ollut luotettavaa tietoa. Unkarilainen journalisti Bayer on kuitenkin Neli Kruusin kimppuun käynyt, joka, joka on ollut täysin kestämätöntä erilaisia syytöksiä. Ja tietenkin toimittaja voi sanoa, jota haluaa, mitä haluaa, mutta kuitenkin tämä äh, on sellainen tilanne, jossa Unkarissa on organisaatio, joka on informaation mukaan antisemitististä toimintaa harjoittanut Lunacekin oikeuden puolesta meidän täytyisi tarkistaa se, että miten nämä käännökset, jotka olen nähnyt, niin meidän täytyisi Lunacekin kunniaa tässä nyt talossa ryhtyä puolustamaan. Tämä on aivan kestämätöntä. Minä olen kollegoilta äh, täällä talossa kuullut, että Neli Kroosia on syytetty siitä, että hän on toimiaan suorittanut sekä ne ei ole kestävällä pohjalla pitää miettiä näitä moraalisia standardeja ja miettiä sitä, mitä me voimme hyväksyä. Täällä on monenlaisia valheita, mutta siihen nyt en osaa sanoa mitään. Logi Lunacek on Unkarissa julkisuudessa esitelty aivan kestämättömällä tavalla ja meidän täytyy oman talomme kunnia puolustaa. Kiitoksia. Totta kai tarkastelen tätä asiaa sitten ja hankin nämä asiakirjat käsini ja mikäli Lunacek haluaa puolustaa oikeuksia Euroopan parlamentin jäsenenä, hänellä on oikeus ryhtyä tiettyihin toimiin. Otan yhteyttä myöskin komission puheenjohtajaan Barrosoon ja katsomme, miten komissio puolestaan voisi sitten suojella Kruusia. Meidän täytyy toimia yhdessä komission ja parlamentin välillä. Sitten yksi ikävä tapaus, josta